I would like to welcome all of you to, Tervetuloa kaikille IMCON iltapäivän kokoukseen. Aloitamme kohdan yhdeksän. Kohdan käsittelyn digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen, jossa esittelijä on Pablo Arias Echeverria. Toivottavasti en tehnyt väkivaltaa äh, nimen ääneasulle. Hän on EPPstä Haluaisin antaa, aloittaa antamalla teille puheenvuoron sitten tietysti varjoesittelijät ja komission esittelijä myöhemmin. Pablo, olkaa hyvä. Muchísimas gracias, presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Oikein hyvää iltapäivää kaikille. Aivan ensiksi haluaisin kiittää varjoesittelijöitä heidän erittäin hedelmällisestä yhteistyöstä, jota olemme voineet tehdä tässä ne tarkist- tarkistuksista neuvotellessa ja olen kompromisseihinkin päästy. Haluaisin kiittää myös muita jäseniä, joiden tarkistusten kautta ollaan voitu parantaa ja rikastaa tätä asiakirjaa mietintöluonnosta. Olen hyvin tyytyväinen lopputulokseen. Olemme päässeet hyviin kompromisseihin omasta mielestäni muiden poliittisten ryhmien kanssa tehdyn yhteistyön ansiosta. 110 tarkastusta tehtiin mietintöluonnokseen ja Näistä saatiin kahdeksan kompromissitarkistusta tärkeisiin asioihin. Halusin mainita niistä vain muut, muutamat. Lähetyspalvelut, äh, ALV, kompromissi 6, teollisuus- ja tekijänoikeudet, kompromissi 7 ja lastensuoja internetissä kompromissi 8. Niin kuin jo aikaisemminkin olen sanonut, digitaalisten sisämarkkinoiden äh, loppuun saattaminen on erittäin tärkeä tavoite tällä vaalikaudella. Siksi olen hyvin tyytyväinen siitä, että yleisissä asioissa ja suurilta linjoilta. Kaikki poliittiset ryhmät ovat yhtä mieltä ja olemme yhtä mieltä toimintalinjoista niin kuin selvästi on nähty eri varjoesittelijöiden kanssa pidetyissä kokouksissa. Kuten tiedämme, Euroopan unionin toimielimissä on kahden vuoden aikana tehty suuria aloitteita, joilla muutettaisiin nykytilannetta ja päästäisiin eroon esteistä, jotka vielä tänä päivänä estävät meitä hyödyntämästä kaikkia etuja, joita todellisista digitaalista sisämarkkinoista voisi olla. Euroopan parlamentti, erityisesti tämä IMCO-valiokunta, on hyväksynyt eri mietintöjä ja lainsäädäntöehdotuksia, kuten mietintö 2010, joka koskee sähkömarkkinoiden, sähkökaupan sisämarkkinoiden eh, eh, toteuttamista, sitten tämä yhtenäinen sisämarkkinasäännös ja eh, vaihtoehtoiset ja riidanratkaisujärjestelmät ja pian myös käsittelemme tämän sähköisen allekirjoitusasian. Edelleen olemme perustaneet työryhmän, joka käsittelee näitä asioita ja toivon, että tämä valiokunta voisi sen hyväksyä niin, että voimme jatkaa työntekoa ja näin pitää äh, auki foorumin, jolla voidaan pohtia ja keskustella tämän alan töitä, jotka liittyvät tämän valiokunnan asialistaan. Sitten tulevina vuosina koordinaattorit saavat uuden ehdotuksen työryhmän ohjelmaksi. Euroopan komissio on antanut useita lainsäädäntöehdotuksia tiedonantoja, ja näin se on edesauttanut digitaalisten sisämarkkinoiden toteutumista. Haluaisin todeta, että merkittävä panos oli komission tiedonanto, joka koski sähköistä kaupankäyntiä tammikuuta 2011. Siinä on useita ehdotuksia ja tiekartta digitaalisen, digitaalinen sisämarkkina olisi yksi yhtenäismarkkinasäädöksen tärkeistä tavoitteista, siis versio 2, joka julkaistiin viime viikolla. Tässä mielessä haluaisin tehdä kaksi suullista tarkistusta, jotta voitaisiin ottaa mukaan johdanto-osakappaleen johdanto-osa viite, jossa mainittaisiin tämä merkittävä uusi tiedonanto. Suullinen tur, suullisen tarkistuksen teksti on lähetetty varjoesittelijöille ja nyt tässä valiokunnassa valiokunnan jäsenille. Ja ään, päivitetty äänestysluettelo e, lähetetään tänään iltapäivällä. Jos teille sopii, voisin nyt lukea sen tämän suullisen tarkastuksen ja tarkastuksen, jota ehdotamme. Luen sen nyt tästä suoraan. Uh, having regard... Osa yksi, ottaen huomioon komission antaa 2012 Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, jonka otsakkeena on markkinasäädös. Ja suullinen tarkistus sanoo, pitää tervetulleena komission uutta tiedonantoa yhteismarkkinasäädöksestä numero kaksi, jossa on avaintoimijat, joilla tuetaan Euroopan digitalouden kehittämistä painottaa tarvetta täysin hyödyntää sisämarkkinoiden hyötyjä. Tämä on se tarkistus, jota me ehdotamme. Tällaista suullista ehdot, tarkistusta ehdotamme. Mietinnössä olemme pyrkineet heijastelemaan eh, digitaalimarkkinatyöryhmän töitä. Tarkoituksena on täydentää komission tiedonantoa niin, että korostetaan erityisesti sitä, kuinka tärkeää on auttaa PK-yrityksiä niin, että ne voivat tulla digitaalimarkkinoille eh, saadakseen aikaan talouskasvua ja työpaikkojen lisääntymistä. En halua puhua pidempään. Uskon, että tänään on kaikkein tärkeintä kuulla varjoesittelyiden kannat ja muiden jäsenten mielipiteet valiokunnassa. Toivon, että saan tukea kaikilta poliittisilta ryhmiltä tämän mietinnön hyväksymiseksi niin, että voimme jatkaa tällä tiellä niin, että saadaan eurooppalaiset digitaaliset sisämarkkinat valmiiksi. Kiitoksia. Thank you, Antonia, and thank you for your work. Kiitoksia ja kiitos työstä tästä Äh, tämän tärkeän asian parissa varjoesittelijöistä Antonion puolesta. Olkaa hyvä. Has been held up in Kyo. Antonio on Kiotossa, tulee tänä iltana ja minä esitän hänen puolestaan neljä pääkohtaa. Ensinnäkin Antonia haluaa sanoa, että nämä kompromissitarkistukset ovat arjeksen erittäin hyvää työtä ja vastaavat siihen tarpeeseen, että täytyy olla luotettavat ja säännellyt yhtenäismarkkinat, jotka olisivat olennainen väline mukaanottavaan kasvuun, jossa saa hyötyä sekä yritykset että pk-yritykset ja kuluttajat. SID-ryhmä on sitä mieltä, että sähköisen kaupankäynnin kehittäminen ja kaikki siihen liittyvät sisämarkkinoiden lait ovat tärkeitä, jotta sirpaloitumista voidaan välttää ja poistaa esteitä digitaalisten markkinoiden kehittämisellä on yhteen myös tarpeen ja varmistaa, että on tiukempaa valvontaa EU-toimielimiltä ja että saadaan suoraan transponoitu lainsäädäntö pitäen mielessä, että sirpaloituminen on osittain johtuu huonosta tai myöhäisestä transponoinnista. Kun tavaroita ja palveluksia siirtyy rajojen yli koko ajan enemmän, niin täytyy taata innovatiiviset tavat välittää ja ryhtyä toimenpiteisiin, jotka turvaavat järkevät hinnat, kun lähetetään syrjäisille alueille yhtenäiset digitaaliset markkinat antavat kuluttajille lisää valinnanvaraa kilpailukykyisempiin hintoihin ja tätä mahdollisuutta pitäisi tukea ja antaisi kaikille kuluttajille poikkeuksetta, vai myöskin niille, jotka asuvat syrjäisimmillä alueilla. Varjoesittelijämme Antonio de Campos on täysin vakuuttunut, että teksti, joka tulee tulokseksi huomisen äänestyksestä, on avainelementti lainsäädäntötyössä, joka jatkuu tulevina kuukausina ja edesauttaa digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamista. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Aldes Löttigard. En näe häntä. Joten herra Busoita... Ihan lyhyesti. Herra Löttigardin puolesta hän pyysi minua puhumaan tästä asiasta, koska hän ei päässyt tähän valiokuntaan tänään. Tämä agenda, digitaaliset sisämarkkinat on liberaalille tärkeä moottori, jolla nykykriisistä päästään eroon. Alderyhmässä olemme tyytyväisiä, että asian merkitys on saanut esittelijän hakemaan laajoja kompromisseja. Olemme tyytyväisiä kompromissitarkistuksiin ja uskomme, että näissä kompromissitarkistuksissa herra Arias Echeverria onnistui toteuttamaan tärkeitä vaatimuksia, kuten ää, samat arvonlisäveroasteet samanlaiselle tuotteelle online, offline ja fragmentoinnin välttäminen ja luottamuksen synnyttäminen. Pyrimme työskentelemään yhdessä ja tuemme esittelijän työtä. Kiitos. Kiitos vihreiltä. Seuraava puhuja. Thank you. Uh, well, generally speaking... Kiitos yleisesti ottaen. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa ja muiden puhujien kanssa, mutta digitaalisten sisämarkkinoiden tärkeys, siitä olen samaa mieltä. On hyvä asia ja tulee olemaan hyvä asia, että tehdään tarvittavat uudistukset, jotta tavoite voidaan saavuttaa. Kuten varjoesittelijöiden kokouksessa sanoin, niin kompromissi 7 en yksinkertaisesti ole samaa mieltä. En ole sitä mieltä, että direktiivi tai IPRn toteuttamisesta sitä ei pitäisi olla. Ei ole minkäänlaista syytä ajatella, että teollisten oikeuksien parempi toteuttaminen jotenkin maagisesti auttaisi sisämarkkinoita. Tietysti on ongelmia tekijänoikeuksissa, mutta ne liittyvät tekijänoikeuksien alueellisuuteen. Tämä on 27 eri niitä käsittelevää järjestelmää. Lisenssointi on vaikea rajaa yli ja tällaiset asiat. Tässä tarvitaan, jos haluamme laillisia vaihtoehtoja Euroopan kukoistamiseksi, niin sitten lainsäätäjillä meidän pitäisi tehdä jotain – jotta saadaan tehtyä sitä käytännössä mahdollista firmoille, kuten Spotify, mitä nyt näitä on, jotta he pääsevät antamaan tarjouksia kautta Euroopan. Mutta tekijän, olisi tekijänoikeudet asettavat suuria esteitä, estävät sitä tapahtumasta. Tähän pitäisi keskittyä. Joten valitettavasti en voi tukea tätä, koska tiukempi toimeenpano ei ole ratkaisu eteenpäin tällä alalla Euroopassa. Kiitos konservatistit ja reformistit Emma McClarkin. Kiitos. Haluaisin kiittää esittelijää erinomaisesta työstä työryhmässä ja mietinnön puitteissa ja kompromissitarkistusten laatimisessa erityisesti tuon häntä tämän yhtenäismarkkinatestiä sekä koulutuksen tarjoamista online-kaupankäyjille. Käy- sekä sitä, että hän tarkastelee avainpullon kaula, jotka liittyvät erityisesti toimitukseen. Aion tehdä useampia tarkistuksia liittyvät PK-yrityksiin ja laajakaista palveluiden saatavuuteen ylipäänsä. Ja avun tarjoaminen, että PK-yritykset pääsevät verkkoon. Mm. Sitten mallisopimukset yhtenä kuluttajan oikeuksien parantamisena on on tärkeää. Olen tyytyväinen kompromissien suhteen. Minä, mitä tuolla tarkistuksen seitsemän, minä tuen täysin teollisuus- ja tekijänoikeuteen täytäntöönpanoa, mutta meidän täytyy kehittää lisensointimalleja. Meidän täytyy miettiä vaihtoehtoja erilaisia malleja. Niitä täytyy mahdollisimman hyvin kehittää. Täytyy miettiä, miten se voidaan tehdä paremmin. Mutta toin prioriteetteja. Toivon, että komissio ottaa huomioon tekstimme ja saamme äänestyksessä tärkeä viesti. Paljon kiitoksia erinomaista työstä. Olet työskennellyt kaikkien varjostelijoiden kanssa. Kiitos. Um, I do not see any... Kiitos, en näe ketään kommentoimassa Guelta, joten sitten siirrytään eteenpäin. Komissio, Sieltä on kaksi henkilöä. Kumpi teistä haluaisi pitää puheenvuoron? And, uh, thank you, uh, members of this committee. Kiitoksia, kiitos valiokunnan jäsenille esitetyistä kommenteista. Myöskin aiemmin komissiolla ei ole paljon lisättävää siihen, mitä on jo sanottu. Viime kuukausina ja viikkoina olemme kovin tyytyväisiä valiokunnan työhön, olemme kovin tyytyväisiä herra Echeverian työhön, olemme kiitollisia hyvästä yhteistyöstä hänen kanssaan. Jos komissiosta riippuu, niin nyt yrit, käydetään hihat, yritetään saada aikaan tuloksia. Päivitän joistakin tapahtumista tietojanne nyt tulevina viikkoina. Toivottavasti voidaan päästä alkamaan julkinen konsultointi. Siis sitähän jo muutama kuukausi sitten ilmoitettiin. Nyt se saadaan käyntiin eikä se jää julkiseksi kuulemiseksi. Haluamme, että ensi vuonna saadaan hyvin konkreettinen toimintasuunnitelma, jotta äh, pakettien toimitusmarkkinoita voidaan parastaa. Toinen esimerkki teillä on varmaankin special intressi siihen on se, että ennen tämän kuun loppua hyväksymme toimintasuunnitelman online vedonlyönnistä josta on keskusteltu viime vuonna, jos nyt muistan oikein, tässä valiokunnassa. Nyt tulee konkreettisia toimia. Toinen asia, maksupalvelut online-maailmassa, internetissä, hyvä, hyvälle liiketoimintamallille. Hyv- olennaista asiakkaille, etteivät maksa liikaa transaktioistaan. Me olemme ilmoittaneet ja olemme jo pitäneet julkisen kuulemisen maksujärjestelmistä ja sitä Jatketaan lainsäädäntöehdotuksella. Maksupalveludirektiivin uudelleenarviointi esimerkiksi, siis se nähdään ensi vuonna. Tulee myös sitovia toimia luottokorttimaksuille. Ihan muutama esimerkki siitä, että komissio on valmis etenemään toimintasuunnitelmasta konkreettisiin esimerkkeihin ja aina mielessä on yksi tavoite, että digitaaliset sisämarkkinat saadaan toimimaan paremmin yritysten ja kansalaisten kannalta. Kiitos. Thank you, and thank you for... Kiitos, kiitos kaikille erinomaisesta työstä. Toivotaan nyt, että tulevaisuuteen katsova aloite saa ilmaa siipiensä alle. suljen, tai siis kohdan yhdeksän käsittely päättyy tähän ja aletaan käsitellä kohtaa 10 ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin ja hallinnollista yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietovaatijärjestelmän annetun asiakunnan muuttaminen. Esittelijä oli Bernard Verignon. Hänen piti itse asiassa tulla, mutta on vielä matkalla. Soitetaan hänelle ja katsotaan, mikä aikataulu on, pitääkö pitää taukoa pari minuuttia vai onko hän nyt oven takana jo? Uh, now when we have the uh, time and uh, our... Nyt kun aikaa on ja rakastettu puheenjohtajamme Malcolm on jo saapunut, olisi hyvä tilaisuus, että kerrot maanan, kerrotte maanantain ohjelmasta vähän. Uh, thank you very much. Kiitos Sirpa. Kiitos, että olit puheenjohtajana myöskin aamulla. Ajattelin, kertoisin paikalla jäsenille, että varmaan tarvitsen muistuttamista, että ensi viikko on nimetty virallisesti viikoksi, jolloin juhlitaan sisämarkkinoiden saavutuksia vuodesta 20 vuoden aikana 92 vuodesta lähtien. Alkuperäinen sisämarkkinaraportti julkaistu vuonna 1985 ja aika mielenkiintoista, kun tapasin sen mietinnön esittelijän parlamentista. Se tehtiin 1988, tapasin hänet brittikonservatiivin eilen. Ben Patterson hän kertoi minulle, että oli 200 287 ehdotusta alkuperäiseen ohjelmaan. Se osoittaa, että tässä on tiettyä Tiettyä edistystä on tehty, mutta samalla energialla täytyy suhtautua digitaalisiin markkinoihin, että tehdään selkeitä ehdotuksia. Mä sanoin, halusin kuitenkin sanoa, että maanantaina 900 alkaen, vai 9.30, vai se 10, maanantai-aamuna on konferenssi täällä parlamentissa – Riikka, lehdistötiedottaja, antoi minulle tämän lehdistötiedoten nipun. Euroopan parlamentin tiedote on siellä verkossa nyt sisämarkkinoista ja siinähän jäsenet voivat tehdä lehdistötiedotteita hienosti sisämarkkinoiden saavutuksista, minkä voi tehdä. Rikka on laittanut sitä tietoa, kerännyt yhteen. Tämä tilaisuus, siellä on Paros ja minä, Puhemies Schulz ilmeisesti on jumissa Berliinissä. He, jotka tulevat kymmeneltä maanantaina, täytyy sietää minua jälleen, koska avaan siellä tilaisuuden. Vielä toivomme, että aiempi puheenjohtaja Delors tulisi. Ah, onkin jo varma. Ja kuulin tänään myös, että professori Mari Monti puhuu videovälityksellä. Sitten on tällaisia työryhmiä, workshoppeja, herra Schwab siellä puhuu, Greg myöskin, Rovatun, herra Manders. Niin siinäkö se oli? Kyllä, joo, kaikki, kaikki tämä tapahtuu maanantaina, joten toivon kovasti, että monet te voitte tukea tästä, varmaan saadaan hyvä viesti lähetettyä. Toivottavasti osallistutte, olette saaneet kutsun omissa jäsenvaltioissa, koska jokainen jäsenvaltio varmaan konferenssi järjestää. Lontoossa ainakin on torstaina iltapäivällä sinne olen menossa ja sitten ne, jotka ovat Kyproksella viikonloppuna varmaan sinne jonotetaan. Varmaan haluatte tietää, että lauantai aamuna menen Kyprokselle. Siellä on puheenjohtaja järjestämä konferenssi sisämarkkinoiden 20 vuodesta, joten kiireinen viikonloppu. Toivon, että käytätte sitä maksimaalisesti hyväkseen. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Malcolm. Kiitos, Malcolm. Esittelijä Bernet juuri on tulossa sisään. Onko muita asioita ilmoitettavana tai mikään muuta tapaa, jolla aikaa voitaisiin käyttää? Joskus on kamala aikapaine. No nyt sitä olisi vähän käytössä. Um, is, uh, since we have a short, a short break, I've just come, the reason... Nyt kun on lyhyt tauko, niin miksi olin poissa, syy on se, että Amerikan kauppakamari EU-ssa heillä oli konferenssi hyvin mielenkiintoisen kirjan julkaisemisesta. Toivottavasti saatte sitä kopiot. EUn sisämarkkinat ää, tote, kehityksessä ja siinä on monia tapaustutkimuksia, sit mukaan lukien digitaaliset sisämarkkinat, energia, lääkkeet, rautatiet, ja yhtenäinen eurooppalainen maksualue aika yksityiskohtainen hyödyllinen asiakirja, josta voi etsiä ideoita. Se kiinnittävät huomiot yhteen asiaan ovat yritysten väliset siirrot, rahasiirrot. Erityisesti mielellään yritykset lähettävät henkilökuntaa EUn sisällä maasta toiseen. Siinä ilmeisesti ongelmia, sitä täytyisi tukea. Bastelsin mietintökin, sitä käsitteli äskettäin. Tämä julkaistaan pian. Toinen asia on kiinnittänyt huomionne. Euroopan politiikkatutkimuksen keskus Center of Policy Studies on juuri julkaissut kirjan sisämarkkinoista. Ja se on yksi harvoista tutkimuksista, joka koskettelee sisämarkkinoiden toteuttamista. Jos katselette internetiä, niin sen SEPSin Nettisivulta saatte sen, eli sisämarkkinoiden toimeenpano. Tämä vai ote siitä. Siellä on minunkin mm, kehu teksti mukana. If it's going to be a... Halusin vain kysyä, että lähetetäänkö se meille toimistoihin vai pitääkö meidän hankkia se itse jostakin, siis tämä kirja? Uh, uh, well, I'm, I'm going back to the American Embassy tonight, so I'll... Palaan Yhdysvaltain lähetystöön illalla, jotta varmistan, että kaikki saavat kopion jäsenet. En tiedä. Niin, onko se sitten nettisivustolla, en ole ihan varma. So Bernadette, uh, sorry to put you on the spot. Bernadette, toivottavasti äh, harmi, että pahoittelen, että joudun asettamaan sinut tähän äh, parrasvaloihin heti, mutta koska ollaan vähän myöhässä, niin heti kun laitteistot ovat valmiina ja heti kun olet valmiina aloittamaan, haluaisin antaa puheenvuoron sinulle ammattipätevyyden tunnustamisesta ja sitä koskevasta direktiivistä. Ota rauhassa, haukkaa henkeä ja naukkaa vettä. Ei nyt niin kiire ole. Ei halua, u, haluta uuvuttaa sinua hengiltä. Ihan syvä hengenveto ja sitten voit aloittaa. Excusez-moi, mais bon, je suis un peu... Anteeksi Tänään on sellainen päivä, jossa päivän päätteeksi tarvittaisiin sairaushoitajaa. Ja sehän tässä minun direktiivin parissakin on ollut kaikkein, kaikkein arin aihe. Täällä oli ryhmä minun alueelta, jotka ovat ammattikoulussa, ammattikoulussa suuntautunutta lepästutkintoa. Heillä oli paljon kysymyksiä Euroopasta – No vaihdetaanpa aihetta. Kiitoksia, että tulitte paikalle. En käy läpi kokonaan kaikkea, mitä edellisessä kokouksessa käsiteltiin, koska minusta me olemme käyneet läpi tämän kokonaisuuden. Minä tulen jättämään aikaa kollegoille puhua. Ja kiitän myös komissiota läsnäolostaan. He voivat vastata kysymyksiin, joihin heillä ei viimeksi ollut lainkaan aikaa vastata. Joten otan esille muutaman kohdan. Venäjän kanssa suhteen minä aion tehdä uusia tarkistuksia asioiden selkeyttämiseksi, mutta myös siksi keskusteluiden kuunteluiden aikana uusia tekijöitä on tullut esille. Ensinnäkin tämä osittainen pääsy ammattiin. Sen suhteen täytyy selkeyttää, että jos jäsen, valtio voi periaatteessa estää osittaisen pätevyyden tiettyihin ammatteihin ja järjestelmän ulkopuolelle erityisolosuhteissa. Se ei kuitenkaan anna jäsenvaltiolle luopua tästä periaatteesta kuin tapauskohtaisesti. Sitten kielitaidon varmistaminen. Minä toistan idean, joka minulla oli viimeksi. Minusta ei ollut välttämätöntä että pitää tehdä ero ammattiin harjoittamisen ehdot ja sitten toisaalta pätevyyden tunnustaminen. Eli kohta neljä käsittelee ammatin harjoittamisen yksityiskohdat. Jos, jos kansallisten viranomaisten on tehtävä kielitaidon tarkastus, tämä ei saa kuitenkaan estää käytännön toimenpiteitä ja saa viedä viranomaisilta oikeutta suhteellisesti, suhteellisuusperiaatteena noudattaen tehdä, eikä tällainen tarkastaminen saa aiheuttaa sellaisia kuluja, että ne korkeutensa vuoksi luisivat tämmöisen kätkettyjä ammattiin harjoittamiseen tai siirtymiseen 26-27 kolme, jotka koskevat lisävaatimuksia. Tiedän, että nämä ovat aiheuttaneet vähän huolta, sillä nämä tarkistukset lisäävät täydentäviä vaatimuksia, jotka voivat vaikuttaa suhteettomilta ja jotka voivat haitata järjestelmän joustavuutta. No, tässä tulee tekemään muutoksia itse, jotka nämä pelonaiheet ottavat huomioon. Huolenaiheita, jotka minusta eivät ole perusteettomia. Sitten direktiivin iso kohta, sairaanhoitajat. Ja tämä siirtyminen 12 vuoden koulu, 12 kouluvuoden vaatimus sairaanhoitajille. Viime viikkoina, viime päivinä olen tavannut, jopa tänä aamuna, olen tavannut lukuisia sidosryhmien edustajia, erityisesti Saksasta. Kuulen, ymmärrän, mikä on heidän huolenaiheensa, ymmärrän sen täysin. Minusta minä olin vähän yrittänyt, että ehdottaa ratkaisua siirtymäkauden muodossa, mutta täytyy todeta, tämä ratkaisu ei riitä. Tulemme tekemään kompromissiehdotuksia, jotka ottavat huomioon kahden rinnakkaisen järjestelmän olemassaolon, jolla on yhteiset pätevyysvaatimukset kuitenkin. tähän mennessä. Ajatellen tätä täsmästä skeemaa. Se ei ole tyydyttävä eikä riittävä. En välttämättä vastusta ratkaisua, joka on pätevyyspohjainen. Ajattelen pätevyysluettelua, mutta se tulisi viemään aikaa, sillä kuukaudessa parissa ei kyetä päivittämään ammattipätevyysvaatimuslistaa, kun se on 20 vuotta vanha. Ja kun tämä lääketieteen alla toimiva ammatti on muuttunut, kun potilaiden tarpeet ovat muuttuneet, hoitoalan tarpeet ovat muuttuneet, lääketeollisuus on muuttunut, sairaanhoitajilla täytyy olla pätevyyksiä ja vaati- pätevyysvaatimuksia. Ja tuo vanha lista ei ole ollenkaan ajan tasalla. Ajatellen tätä kokonaisuutta. Minä, tulemme keskustelemaan, minä ajattelen, että meillä ei voi olla kuin erityisiä poikkeuksia. Meillä ei voi olla tällaista kahta ekvivalenttia järjestelmää. Faktoista riippumatta, jos me luomme kaksi rinnakkaisjärjestelmää, me voimme aiheuttaa syrjintää henkilön sisällä. Ja pelkään, että jokainen isävaltio voi arvioida, ettei tarvitse ponnistella kohti äh, harmonisointia kohottaen tasoa. Tämä voi johtaa vähemmän vaativaan halvempaan koulutukseen. Rahoitus- ja talous- ja sosiaalikriisin aikoina – eri valtiot voisivat käyttää tällaista argumenttia. Ja silloin me emme onnistuisi tavoitteissaamme harmonisoida vaatimuksia kohti ylöspäin. Sillä tulevaisuudessa nuoret ovat, niillä tai Eurooppa täytyy suojella meitä. Me haluamme lisätä kilpailukykyämme sisämarkkinoiden pitää löydä työpaikkoja, mutta ei nyt mitä tahansa työpaikkaa, nyt ihan missä tahansa oloissa. E- Uskon, että keskustelut tulevat jatkumaan maiden instituutioiden välillä. Savosaaminen vaatii vielä paljon työtä. Parlamentissa aika monet meistä kannattavat lähentämistä rimaa kohottaen tai kohti korkeinta, korkeampaa tasoa. 15. lokakuuta on tarkistusten takaraja, muistutan teitä. Ja sitten parlamentin käännösten jälkeen ajattelin pitää kolme esittelijöiden ja varjoesittelijöiden kokoomusta näin, että sillä hakotaan henkeä, se on paljon, mutta kolme ennen IMKOssa pidettävää äänestystä – ja sanonpa heti puheenjohtajalle ja sihteeristölle. Jos näiden kolmen kokouksen jälkeen varjastelijoiden kesken mukaan lukien jokainen meppi, joka aiheesta on kiinnostunut, joka voi lähettää meille mailia, ideoitaan, ratkaisujaan, ajatellen oman maansa tilannetta – en takaa, että voisimme olla valmiita 28.11. äänestyksestä varten, mutta tämä koskee miljoonia työntekijöitä. Tämä koskee tulevaisuuden Eurooppaa, uuden vuosituhannen Eurooppaa. Yksi kuukausi sinne tänne ei ole mitään verrattuna siihen vaaraan, että tekisimme huonoa työtä. Me käymme harmonista keskustelua keskenämme komissio ja neuvosto mukaan lukien. Minä tapasin neuvoston viime viikolla ja ensi viikolla on tärkeä kokous. Ja, ja tapaamme jälleen toimistossa kokouksen jälkeen. Me työ parlamentin ryhmien ja toimielimien kesken sujuu hyvin, joten me varmasti löydämme tyydyttävän ratkaisun. Thank you, Bernadette. Kiitos Bernadette. Sitten varjoesittelijät. Konstans Kerp, EPPstä ensin. Merci, madame la Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi äh, olen tyytyväinen näihin täsmennyksiin, joita esittelijä on esittänyt koskien muutamia hyvin tärkeitä ja arkaluontoisiakin aihealueita. Tässä asiassa käynnellä nopeasti läpi. Kuulin, ymmärsin kyllä, mitä sanoitte osittaisesta pääsystä, eli kuulitte kyllä viestin, jonka EPP-ryhmän kautta välitin tästä osittaista pätevyydestä koskien. Tähän tuli nyt kuitenkin lisää täsmennyksiä, mitä tulee siihen, kuinka se voidaan hyväksyä ja miten se voidaan kieltäytyä ja tapauskohtainen käsittely niin edelleen. Tässä on toki äh, herkkä tasapaino löydettävä, mutta selvästikin edistystä on tapahtumassa. Varmastikin voimme päästä sopimukseen pienistä parannuksista alkuperäiseen versioon, jota ehdotitte. Sehän oli jo McClarkinin kanssa samoilla linjoilla. Kiitoksia siis näistä täsmennyksistä ja todella minun mielestäni olen kyllä sitä mieltä, että voimme näin jatkaa. Kuulin, mitä sanoitte jostakin tarkistuksista aikaisemmassa keskustelussa. Esitinkin jo varaumani ja skeptisyyteni ilmaisin koskien ryhmän kantaan 35, 37, 43 ja 75. Näitä voitaisiin hieman muuttaa. Olen oikein tyytyväinen siitä, että te haluatte no, nopeasti vastata niihin. Tulemme tekemään yhteistyötä. Joitakin muutoksia näihin tarkistuksiin todella voidaan tehdä. Ne herättävät jotakin kysymysmerkkejä vielä ja huolia. Sitten vielä lyhyesti tästä kunnioitetusta sairaanhoitajien ammattialasta. Kiitän teitä siitä, että suhtaudutte tähän avoimesti. Olette myös hyvin pragmaattinen ja reagoitte nopeasti, joten tämä kyllä leimaa koko tätä yhteistä työtämme, mutta myös erityisesti teidän työtänne alusta asti. Uskon, että kun monemmilta tahoilta löytyy hyvää tahtoa ja ajallisia uhrauksia, niin varmastikin yhdessä voimme rakentaa sellaisia toimintatapoja, joilla voidaan sovittaa yhteen erityyppiset tilanteet ja, ja voidaan sitten osoittaa, että ne maat, joissa on valittu koulutusjärjestelmät, jotka on, ovat keskittyneet ammatilliseen koulutukseen ja, ja ammattikouluihin, niin toki annamme tälle järjestelmälle täyden uskottavuuden ja luotamme siihen EPP-ryhmässä Ainakin tällainen henki on valmis vallalla. Kuitenkin voitaisiin ajatella järjestelmää, joka vetäisi järjestelmää ylöspäin akateemiseen suuntaan. Uskon, että ammattikoulutusjärjestelmissä on samantapaisia laatuvaatimuksia ja, ja tasoisia ammattipätevyysvaatimuksia, eli niin, että eurooppalaiset nuoret kurkottaisivat yhä korkeammalle. Olen oikein tyytyväinen kollegoiden Schwab ja Schwab, äh, työhön. He ovat tehneet hyviä tarkistuksia, joilla uudelleen muotoillaan artikla 31. Olisi löydettävä tasapainoinen ratkaisu, joka ei mitenkään horjuttaisi yleissivistäviä ja ammattikoulutusjärjestelmiä – sairaanhoitajia ajatellen ja monia muitakin aloja ajatellen monissa jäsenvaltioissa. Niitä on arvostettava ja arvioitava sellaisena ne ovat monissa suhteissa tehokkaita, eivätkä ne todellakaan ole mitenkään korkean pätevyyden vastaisia. EPP-ryhmä varmastikin tulee vielä tekemään työtä tämän asian kanssa ja ehdottamaan vaihtoehtoista sanamuotoa artiklaan 31. Tässä tärkeimmät asiat, jotka halusin tässä vaiheessa tuoda esille. Lopuksi vielä haluaisin mainita ammattialan, johon on kohdistunut paljon huomiota. On esitetty myös paljon eri luonteisia puheenvuoroja esittelijälle ja veriesittelijälle monille valiokunnan jäsenillekin. Tässä tietenkin viittaa notaareihin. Esittelijä heti ymmärsi, mihin kunnioitettavan ammattialaan tässä viittasin. Olen tässä vaiheessa aivan teidän kanssanne samoilla linjoilla, hyvä esittelijä. Olen tietoinen siitä, että tässäkin varmaankin on vielä päästävä muutama porras eteenpäin niin, että voisimme valiokunnassa – päästä mahdollisimman rakentavaan ja tyydyttävään ratkaisuun. Päätän nyt todella puheenvuoroni. EPP todella pyrkii vielä tekemään täsmennyksiä näihin harjoittelukausien luonteeseen tai koeaikojen luonteeseen tarkistettuissa direktiivissä on mahdollisuus tunnustaa toisessa jäsenvaltiossa suoritetut harjoitteluun jaksot haluaisimme vielä täsmentää tätä harjoittelujakson luonnetta ja viitata eurooppalaisen peruskirjaan, josta eurooppalaiset nuorisojärjestöt kyllä ovat puhuneet. No, ei tästä enempää. Uskonpa, että meillä on kyllä aivan sama suunta, hyvä esittelijä mutta pientä yhteistyötä vielä kaivataan. Kiitoksia. Thank you. And then, uh, Heidi. Kiitos. Sitten vihreiden Heidi Ryylä. Kiitos. Valitettavasti en kuullut esittelijää. Pahoittelen. Siis kun käsitellään myös tätä konsessiodirektiiviä, niin sielläkin tarvitaan keskustelua. Mutta takaisin siis tähän ammattipätevyyksien tunnustamiseen. Voin jo sanoa teille, että mikä, mitä meiltä jätetään tarkistuksina. Sanoin sen jo yhdessä aiemmassa keskustelussa, että Eli tämä ei-akateeminen osuus on se, jota haluamme vahventaa tässä, jos jolle haluamme tunnustusta tällaisessa asiassa. Se kuullaan aina komission sunnuntai-puheessa, mutta lainsäädännössä se ei tule vielä esiin ja haluaisin, että se näkyy myös lainsäädännössä ja siitä teemme tiettyjä ehdotuksia. Haluan myös tehdä selväksi, että tämä anttikortin täytyy todellakin olla vapaaehtoinen, mutta on se vaikutelma, että komissio tässä kuitenkin yrittää työntää läpi erilaista mallia. Eli Tällaisilta ammattiorganisaatioilta täytyy kysyä, ennen kuin tällaiseen lähdetään, että ammattikortin pitäisi jäädä vapaaehtoiseksi ja tietysti ei alkuperämaa sitä voi tunnustaa, vaan se voi sen valmistella, esitellä, mutta sitten tietysti hyväksyntä täytyy seurata siinä maassa, jossa palvelut annetaan, ja tässä komissio ei ole selvä, ja ja tämä alkuperämaa periaate, niin siinä niin kuitenkin komissio menee pidemmälle kuin tuomioistuimen päätös ja ehdottaa esimerkiksi, että alkuperämaa voi tarttua osiin tietystä ammattikuvasta ja toiselle maalle sitten ikään kuin sälyttää, sanoisin se vähän ikävästi kärjekkäästi, mutta Mutta tätä ammattikasvattajan asemaa ei pitäisi tällaiset eh, ammattikuvaukset, niin esimerkiksi arkkitehdit, heillä on omansa hyvin vahvasti, ei niitä saa määrätä ulkoapäin. Ja tästä olen jättänyt tarkistukset, että voidaan selventää asiaa. Sen lisäksi olen sitä mieltä, että komission ehdokas sisältää paljon byrokratiaa ja lisävaatimuksia palveludirektiivissä oli jo puhe tällaista neuvontapisteestä. Nyt sitten niitä tulee lisää, on liikaa hallintopaikkoja. Ja tässä paisuu valtion tehtävät. Eli pitäisi keskittyä niihin elimiin, jotka ovat tarpeellisia. Ja jos tällaisia neuvontapisteitä on, niin pitääkö luoda vielä lisää elimiä? Myöskin nämä määräajat, niissäkin pyrimme vielä käsittelemään. Ja olemme tätä fiktiivistä hyväksyntää vastaan ECTS-kohtien pitäisi myös saada vastakaikoa, mutta ne pitäisi lisätä siellä vain, mainita sillä lisäyksenä. Eli määritellä, miten monta tuntia jonkun ammattikoulutuksen pitäisi olla niin ei, CTS siellä ei ole mitään harmonisoitua määritelmää. Polomina prosessi, se, se on syntynyt, eikä se ole silloin harmonisoidun säännöksen piirissä, eli se tuotaisiin tänne lisänä, mutta ei korvaavana. Tässäkin olemme tehneet tarkistuksia. Ja sitten viimeinen kohda, yritän puhua lyhyesti. Meillä on tietysti vielä ongelmia, jotka täytyy ratkaista sairaanhoitajien osalta. Olen kyllä sitä mieltä, että täytyy miettiä pätevyys määritellä tarkasti, mutta en ole sitä mieltä, että pätevyys voidaan määritellä kouluvuosien määrällä. Siitä pitää vielä keskustella. Siitä olen tietysti myöskin tehnyt tarkistuksia. Ja olen myös sitä mieltä, että farmaseutoilla, proviisoreilla pitäisi palata vanhaan. Ei, enkä ymmärrä tätä poistoa. Ja se, mikä vähän mukaan on se tarkistuksessa on se, että komissio puhuu näistä, se täytyy rajoittaa, mutta se rajoittaa myös konsultaatioita. Vanha artikla 59 on poistettu kokonaan, jossa oli kyse konsultaatiosta, ja se on korvannut sen uudella artiklalla, joka puhuu avoimuudesta. Nyt olen sitä mieltä, että konsultointi on eri asia kuin avoimuus, ja olen kovasti vakuuttunut siitä, että näin tärkeällä alalla tarvitsemme konsultaatioita kuulemisia, ja se pitää näkyä myös lainsäädännössä. Kiitos. Thank you. Kiitos. Pahoittelen, olin Hajanmillinen Christian Busoin olisi pitänyt saada puheenvuoro ensin, mutta nyt on teillä puheenvuoro. Älä murehdi. Minulla oli jo mahdollisuus ilmaista mielipiteitä niin ammattipätevyyden suhteen, Ravernialle tärkeän aiheen suhteen rajoita siihen, mistä en aikaisemmin ole vielä puhunut, mutta ensin haluan vahvistaa alkuarvioni, että luonnos on erinomainen. Ja voimme laatia hyvän kompromissin Bernadettin erityksen pohjalta. Tervetuloa myös se, että Rava Vernio haluaisi uudelleen arvioida – tai olla joustavampi kolme viiden ja kolme seitsemän suhteen, koska a, rajoittaminen täysimittaisen ammatinharjoittaminen tarkistuksessa 35 tai velvollisuus, että ei harjoita enempää kuin puolta, puoliaikaisesti ammattia tarkistuksessa 37 voi olla erittäin vaikea turistioppaille ja hiidon opettajille ja vaarantaa ammattipätevyyden tunnist- tunnustamista. Tätä pitäisi vähän muuttaa. Olen myös samoilla linjoilla 75 suhteen Rava Le Grippin kanssa, koska se vaikeuttaa automaattista pätevyyden tunnustamista, jos henkilö ei ole harjoittanut ammattia neljä vuoteen. Jos henkilön pitää todistaa, että ovat harjoittaneet ammattia, se rasittaa tai tekee tarkistusprosessista raskaamman, niin me emme halua sitä. Ymmärrän, että tässä halutaan suojella potilaita. Tämä viesti lähettää väärän poliittisen viestin, sitä pitää vähän miettiä ja pitää muuten huolta siitä, että meillä on kaikki takuut ja potilaiden turva toteutuu. Ammattikortin suhteen ehdotan jotakin tarkistuksia, joilla se selkeyttää jotain käytännön tekijöitä. Tämä liittyy siihen, kuka tekee jonkun, johonkin ammattiin liittyvän ammattikortin käyttöönotosta päätöksen ja sitten tästä implisiittisestä tunnustamisesta – se pitäisi merkitä, että sitä kautta pääsee tehokkaasti ammattiin. Kielen tarkistuksen suhteen tarvitaan ehkä vielä selkeytystä. Täytyisi tehdä selväksi, missä vaiheessa tarkistukset tehdään. Nämä tarkistukset ovat relevantteja ennen kuin pätevyys myönnetään, mutta tämä ei ole selkeää sen enempää komission ehdotuksessa kuin tarkistuksessa. Lopuksi Haluaisin ottaa erittäin spesifin kysymyksen, joka liittyy sairaanhoitajien ja saavutettujen oikeuksien kohdassa. Tämä on erityinen tilanne, joka koskee Romania ja Puolan sairaanhoitajia. Muistan kollegoja, että nämä hoitajat, jotka ovat aloittaneet koulutuksen tai ovat valmistuneet ennen EU-liittymistä, heillä on erityisesti vaatimuksia ammattipätevyyden tunnistamiseksi, niin heidän täytyy äh, antaa todistus, että heillä on ollut ainakin viiden vuoden äh, ammattikokemus seitsemän viime vuoden aikana. Niin direktiivin mukaisesti. Puolen tilanne on muuttunut liittymisen kautta. Siellä on ohjelma, joka lisää näiden hoitajien pätevyyttä, joka oikeuttaisi artikla 33 vaatimusten poistamisen. Romaniassakin on tuotu laadullisia muutoksia, merkittävä määrä ää, sairaanhoitajista, jotka ovat saavuttaneet tällaisen yliopistollisen tut- sairaanhoitajatutkimuksen, ovat Äh, jatko-opintoa harjoittaneet tai sitten suorittaneet muun tai täydennyskoulutusta, jossa sairaanhoitaja tajien koulutusohjelma myöntää. Mutta Romanessa ei ole ollut mitään potilasvahinkoja tai mitään uhkaa potilaiden turvallisuudelle tästä. To reflect, to apply uh, to Romanian and Polish nurses uh, Tämä kolmen vuoden kokemus viimeisen viiden vuoden aikana viiden vuoden sijasta seitsemän, vi, viisi vuotta seitsemästä. Tämä noudattaisi täysin tasavertaisen kohtelun periaatetta, joka sisämarkkinoita tukee. Muuten haluaisin onnitella Rova Verniota ja uskon, että meillä on varmasti hyviä kompromissitarkistuksia. Kiitos. Thank you. And then, uh, Kiitos ja sitten Emma ECRstä. Thank you, Chairman. Um, as I... Kiitos puheenjohtaja, kuten mainitsin puheessani, jonka valmistelin viime keskusteluun, niin yleisesti ottaen olen tyytyväinen siihen suuntaan, jonka, johon esittelee tätä vie. Meillä on hyvä yhteistyötä mielestäni ja olemme luonnostelleet tarkistuksia, jotka mielestäni vahventavat mietintöä ja keskittyvät niihin prioriteetteihin, joita, joita alusta alkaen olen ottanut esille. Minun tarkistusteni tarkoitus tietysti on käsitellä äh, kasvun tukemista ja ammattilaisten liikkumista, jotta saadaan oikea tasapaino, että on asianmukaiset suojatkin voimassa. Tärkein näkökohta minun mielestäni koskee avoimuusmekanismia ja olen, olen tässä etuajassa. Artikla 59 täytyy voimista, olen sijoittanut tarkistuksia se koskee jäsenvaltioissa, miten kohdellaan säädeltyjä ammatteja. Se, missä voi olla, voi olla epäsuhtaista estämistä pääsyä ammatteihin, joka saattaa estää karvua eikä ole hyvä sisämarkkinoille. Sitä täytyy kiireesti käsitellä. Sisämarkkina ja tieto- ja hälytysjärjestelmä siitäkin on järjestänyt tarkistuksen, jossa painotan, että sitä täytyy edelleen parantaa, jotta voidaan varmistaa, että kun ammattilaisten oikeuksia on rajoitettu, niin hälytysilmoitus lähdetään. Tämä lähdetään niin täytyy varmistaa, että ei todellista tapahdu ja lainsäädäntö on potilasturvallisuudessa tiukka ja meidän valvollisuutemme lainsäätäjänä se onkin. Joten vetäisi kollegoihin, että tukevat tätä tässä, minua tässä mielessä. Sen lisäksi artiklan 10, niin sanoisin, että tietojärjestelmän harjoitukset pitäisi kattaa myös sosiaalityöntekijät niin, että kaikki terveisiä ja hoitoalan työntekijät, joilla mahdollisesti on riskejä potilaille, ovat kattaneet. Sitten minimikoulutusvaatimukset, milloin sama painotus pitää olla joustavuutta, jos mahdollista, ja täytyy varmistaa, että ei astuta jäsenvaltioiden toimivaltuuksien alueelle. Olen siis ollut skeptinen ammattikortin tarpeellisuudesta, se on salaisuus. Se on tehokas vasta sitten, kun tietojärjestelmästä tukee. Joten olen iloinen, että IMI on sille pohjana ja tarkistuksessa olen tehnyt selvä, että tuen tätä vapaaehtoiselta pohjalta. Ammattilaistikeskuudessa itsensä puolessa on, jos tulee sille, että siellä on, näyttää siltä, että se on tarpeen. Se täytyy olla heidän pyynnöstään eikä sitä voida pakottaa päältä, ylhäältä päin. Tietysti kortin etuna on prosessin nopeus ja ammattikortti epäonnistuu, jos ei onnistu nopeuttamaan tätä hyvin aikaa vievää proseduuria, jonka ehdokkaiden täytyy käydä läpi. Ehkä jotkut määräajat komissiolta ovat olleet vähän optimistisia tässä, mutta meidän täytyy todellakin tarkastella, että miten järjestelmää voidaan nopeuttaa. Kieli kyvyt tuen mietinnön linjaa siinä, mutta työnantajien täytyy varten myös omia tarkastuksia rekrytointivaiheessa prosessiaan, kun ne työtään suorittavat. täytyy olla varovainen myös kielestä, jota käytämme kielitesteissä mietinnössä, että ne olisivat ilmaisia, koska on jo kansaliatestejä, joista täytyy maksaa työntekijöiden. Sitten tämä osittainen ammattipätevyyden tunnustaminen oli hyvin selkeä, kun omaa työni luonnostelin. Kuulemistilaisuudet oli selville, että monia sidosryhmiä, joiden, joiden mielestä osittainen hyväksyminen on sellainen, jota ei pidetä kaikilla sektoreilla – toivottavana ei ole vielä ollut sellaista, joka olisi pyytänyt, että sellainen järjestetään. Eli se toisi enemmän ongelmia kuin mitä se niitä ratkaisee. Joten tämän seurauksena aion pitäytyä linjallani niin, että se poistettaisiin, jos tarkastellaan edes sitä, mitä jäsenvaltiolla olisi poikkeus, että se jäsenvaltiot, vaikka se tuli lainsäädäntöön, se puretaan poikkeuksella. Että se pitäisi tapauskohtaisesti toimia mieluummin kuin, että se tulisi e- esikoistapaus. Muitakin asioita tar- tarkistelen, käsittelen tarkistuksessa. Ne eivät ole ihan täysin huippuprioriteetteja minulle, mutta toivottavasti varjot ja esittelijä ottavat huomioon. Odotan kovasti yhteistyötä, että saadaan kompromisseja kasaan. On olennaista, että saadaan tästä tuloksia ammattien osalta Euroopassa ja toivottavasti saamme aikaan todellisia tuloksia. Thank you. And while we do not have any other... Ja kun muita varjoesittelijöitä ei ole paikalla, sitten puheenvuoro pystyy listaa Van de Kamp. No, then myself on speak. Sitten viimeisenä itse pidän puheenvuoron. Van de Kamp ensin. Mevrouw de voorzitter, eh, dank u zeer. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Minä haluan arvostetun kollegan Gripin jälkeen pyytää esittelijää kiinnittämään huomiota äh, sairaanhoitajien pohjakoulutukseen. Saksassa ja Hollannissa tämä on keskustelukysymys. Kysymys siitä, äh, vaaditaanko 10 vai 12 vuotta. Ja Saksassa ja Hollannissa kannetaan 20. Ja jos tämä nousee 12, miten se lasku suoritetaan. Tässä on tärkein kysymys. Yksinkertaisemmin emme voi kysymystä esittääkään, eli jos vastasit jämptisti, niin se selvittäisi kaiken. Thank you. Then, uh... Kiitos. Herra Weiler. Anteeksi rouva. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos rouva puheenjohtaja. Niin kuin viimekin kokouksessa haluaisin vielä kerran tukea esittelijämme tässä perustendenssissä ja monissa yksittäisissä osissa mietintöä kaksi pientä muutostoivetta, jotka on kuitenkin vaikea ilmaista tarkistuksena ehkäpä olisi paras, jos 35 kohta että se vedettäisiin pois ja palattaisiin komission alkuperäiseen, kun me puhutaan täysipäiväisyydestä. Olen myöskin 59 tarkistuksesta, että nämä 5000 toivottua tuntia kätilöille ei ole kovin realistista. Sitten olisi helpointa, että otetaan komission alkuperäisteksti, joka ei määrää näistä tunneista. Ehkä siitä voidaan puhua tuen myös herra Buusoin ehdottamaan, että pitäisi harkita näitä erityisehtoja Romanialla ja Puolan työntekijöille, että nyt ja vähitellen vedetään niitä pois ja tehdään niistä samanlaiset muiden kanssa. Sinä olen avoin. kunhan tässä vielä pitää puheenvuoron tai ennen perinnettä, niin haluaisin perustelun kernaasti tälle osittaiselle hyväksymiselle parlamentissa on aika suuri konsensus sille, että se otetaan kokonaan pois. Jos juristisista syistä olette sitä mieltä, että se pitäisi pitää siellä, niin voitteko vielä selventää? Yhden tarkistuksen tuo minä esitän vain, tai siis yhteen suuntaan, vaan useita vähän tänne Rova Ryylän suuntaan. Haluaisin kernaasti, että kaikki se mistä puhuimme viime uudelleenarvioinnissa, ehkä sitäkin edellisessä direktiiviä koskien, mitä tulee tähän, mikä on tämä duaalijärjestelmä, mitä siinä on Saksassa saavutettu. Ja mitä nyt olisi tehdä se sitä muuttaa, niin ainakin haluaisin jättää sen ainakin sille tasolle kuin mikä se aiemmin oli. En haluaisi ruuvata sitä takaisinpäin. Se olisi taka-askel myös koko keskustelussa, joka ei ole oikeutettu nykyisenä aikana kun olemme Saksassa iloisia siitä, että tässä duolijärjestelmässä voidaan ottaa siihen mukaan monia nuoria, jotka eivät pysty saamaan parhaita arvosanoja helposti, vai jollain ongelmia. Ja kun tässä on yhteys liikkuvuuteen, niin siinäkin mielessä tätä haluaisin tukea edelleen. Mutta Rova Verno, se, että teillä on tendenssi, että kun puhutaan terveysammateista, terveysammateista, niin tuette 12 kouluvuotta. Tuette komission ehdotusta. En ole nähnyt vielä Weisgerberin ehdotusta. Olisi hyvä, jos saataisiin se, niin sitten voitaisiin eh, Saksenkin keskustelu ottaa huomioon ja viedä siitä vähän dramatiikkaa pois, kun kaikki tiedotusvälineet siinä käyvät kuumana. On väärä lähestymistapa, jos me Saksassa argumentoimme, että on liian vähän nuoria miehiä ja naisia sairaanhoitoalalla, ja sen vuoksi näitä vaatimuksia ei pidä korottaa. Minun mielestäni päinvastainen pätee se, että ei ole pätevää henkilökuntaa. Siitä on kaikki on Euroopassa ja pelkästään Saksassa ja parhaiten. Ongelma voidaan hoitaa niin, että tehdään tämä ammattikuva houkuttelevammaksi, käytetään kaikki resurssit. Tiedämme Saksassa Siis kolmas osa lähtee ammatista aika nopeasti pois, koska eivät ole niin tyytyväinen, ei työolosuhteisiin eikä sen imagoon. Kahdessa vuodessa sitä ei voida helposti muuttaa, mutta kaksi vuotta lisää olisi hyvä asia Saksallekin ajattelevaksi, että miten tätä järjestelmää muutetaan, parannetaan samaan suuntaan kuin mitä Itävallassa on tehty esimerkiksi se on sysäys Saksallekin ajatella asiaa, ja olisi hyvä, jos tässä pysyttäisiin. Voitaisiin antaa oma apumme siihen, että nämä kaksi maata Euroopassa, jotka eivät niin pitkällä, niin ehkä tulisivat mukaan. Thank you. Then uh, Anders Schwab. Sitten Andreas Schwab. Merci, Madame la Présidente. Euh, je voudrais... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää Rova Verniota erittäin laadukkaasta mietinnöstä. Siinä on vielä valitettavasti joitakin kohtia, joita minä itse pyrkisin nyt e, selvittämään ja parantamaan varjoesittelijämme linjoilla. Olen yhtä mieltä tästä tästä tavoitteesta. Se tarkoittaa, että tarvitsemme avoimempaa eurooppalaisempaa työtapaa, koska minun alueellani 2005, siellähän olimme Elvin Kepratin kanssa vierailulla. 2020 mennessä alueella ne puhuu 5000 työntekijöitä, että edes nykyinen tarve voidaan kattaa. Tässä on eksistentiaalisia haasteita ja on mielenkiintoista, että Johannes Haan aluepolitiikasta vastaava komission jäsen viittaa aina siihen, että 85 prosenttia kaikista eurooppalaisista on hyvin tyytyväinen sillä alueella, missä he elävät. Vaikka usein siellä ei löydykään työtä. Ja tällä direktiivillä pitäisi asettaa kannusteita, että kun ajatellaan työmarkkinoiden monimuotoisuutta Euroopassa, niin se, sitä tuettaisiin. Se ei ole tietysti yksinkertaista, koska jäsenvaltiossa on eri säännöt ja eri traditiot. Enkä tiedä, että kollegat muista maista kiinnostaako se meidän Saksan jäsenvälinen kamppailu. Me haluamme avoimet työmarkkinat, etsimme kompromisseja juuri niillä alueilla, jossa on duaali, kaksi, vai, kaksi kahtalainen koulutus. Eli sairaalassa oppii, mitä ammatissa täytyy tehdä, ei tarvitse ammatti ylioppilastutkintoa. Ja se, mitä nyt sitten Saksassa, Hollannissa, Itävallassa, mikä pitäisi olla järkevää vain siellä, vaan se pitäisi olla mahdollista kaikkialla Euroopassa. On nuoria ihmisiä, jotka tarvitsevat mieluumminkin praktista ohjausta. He ovat aiemmin ryhtyä ansaitsemaan rahaa, sitä ei pitäisi arvioida negatiivisesti, eikä tehdä negatiivista selektiota, vaan kuten Rovaryllä sanoi, niin tämä mahdollisuus molempiin pitäisi ottaa voimeksi. Sen vuoksi Iloitsisin, kuten Rovalle Gripio sanoi, että kun ajatellaan artikla 31, jota on Weisgerberin kanssa tehty, että sitä voitaisiin konstruktiivisesti muotoilla, mikä ei ole täydellistä, mutta varmaan lopulta, lopulta päästään hyvän tuloksen toiseksi. Sitten tämä osittainen hyväksyminen on selvää jotain tapauksia, jotka komission näkökulmasta äh, tarvitsevat yleissääntöä. Ja esittelijä sanoikin, että jäsenvaltiot tapauksissa voivat hylätä äh, osittaisen hyväksymisen. Ja aina alkuperämaan tilanteen perusteella. Vastaanottajamassa se voi johtaa ongelmiin, joten äh, toivoisin, että sanotaan johdatonsa kappaleessa, että jäsenvaltiot tai ammattiliitot, joita asia koskee, niin käytetään niitä käyttämään, jos se on mahdollista sit tätä osittaista hyväksyntää, mutta että varsinaisessa artiklassa sanotaan, että tapauksessa jäsenvaltion täytyy hyväksyä. Eli vastaanottajamaalle jätetään tiettyjä mahdollisuuksia. Kolmanneksi Notaarit ovat otettu pois tästä direktiivin soveltamisalasta meillä. Kollega Karas, Karasilta erityistä, mutta olen samaa mieltä hänen kanssaan, on toive siihen, että notaarit, jotka on katettu vain primäärioikeudessa, otettaisiin direktiiviin mukaan ja saavaisivat asianmukaisen suojan, jonka se tarvitsevat. Mutta että sisämarkkinoilta heitä otettaisiin täysin pois jos ajatellaan, jos herätetään palveluvapaudesta pois, koska on asumisvelvollisuus notaareille, Eli silloin annetaan oikeusturvaa notaareille, että he tarvitsevat, että tässä olisi välikanta teidän rova ja komission välillä. Se voitaisiin sitä löytää. Olisi vielä lisäkohtia, mutta yksi asia, josta ei vielä puhuttu, sitä olisi puhua. Se koskee kysymystä, että miten ammattikortti syntyy. Rova Ryyli sanoi jotain ne pitäisi hyväksyä lopulta. Jos se sellainen on, niin sitten se pitäisi olla hyväksytty Euroopassa kaikkialla, mutta sitä tarvitaan ollenkaan. Sen vuoksi ratkaiseva kysymys on mieluummin se, että kuka voi eurooppalaisen ammattikortin antamista vaatia. Ovatko sinä ammattiliitot? Kyllä, monestako jäsenvaltiosta, koska jäsenvaltiot. Siinä olisi selkeyttä tarvitaan, että kuka voi sitä hakea, Eurooppa ammattikortti- ja matkaoppaista ja proviisoreista onkin sanottu jo paljon, mutta hyvän yhteistyön nimissä niin varmaan päästään hyvään lopputulokseen. Kiitos huomiosta. Thank you. Then on my behalf I would like to... Uh, Kiitoksia. Minä omalta osaltani haluaisin kiittää esittelijää erittäin hyvästä työstä. Haluaisin onnitella häntä ja ymmärrän kyllä, kuinka vaikea on yhdistää erilaiset poliittiset perinteet ja ajattelutavat ja myös kansalliset perinteet, jotka ovat hyvin arkaluontoisia asioita ja ne kaikki tässä mietinnössä yhdistävät. Uskon, että työ on menossa kyllä oikeaan suuntaan myös omasta näkökannastani. Haluaisin tukea ja nostaa esille muutaman seikan, jotka ovat minun käsittääkseni ja minulle henkilökohtaisesti hyvin arkaluontoisia ja tärkeitä. Joissakin tapauksissa suhtaudun varauksellisesti automaattiseen tunnustamiseen sellaisissa tapauksissa, joissa kyseessä ovat arkaluontoiset ammattialat. Toivon, että voisimme ryhmässä ja esittelijän kanssa vielä katsoa, että voitaisiin vielä näitä määritelmiä kehittää. Olen pahoillani siitä, että olen, en ole tällä kertaa niin eurooppalaisten markkinoiden tukia, koska tässä tämä hiljainen suostumus on asia, johon minulla on hyvin vahva kanta. Sama päättee tähän osittaiseen pääsyyn ammattiin, mutta siihen on myös tämä solvit ratkaisu. Sitten asia, josta täällä on jo paljon puhuttu, joka liittyy näihin toisiin asioihin, nimittäin sairaanhoitajien pätevyydet ja kuinka näitä asioita hoidetaan henkilökohtaisesti. Haluaisin pysyä tiukasti 12 vuoden puolesta puheen takki, takana. Tämä on meidän kansallinen intressi. Me tiedän, että on muunlaisia kansallisia intressiä, että eiköhän nyt tässä jotenkin voida liikahtaa niin, että kaikki voisivat ainakin elää tämän asian kanssa. Sitten on näitä eurooppalaisia kirjoita ei niin kauheasti puhuta. Voitte kuvitella, että tämä kieliasia ja kielitestaus on meille hyvin tärkeä, erityisesti kun ajatellaan ammattikuntia, joihin liittyy inhimilliset edut, se on aika relevantti juttu joskus, tämä kielitaito. Joten kiitoksia tästä työstä ja uskon, että saamme tästä rakentavat hyvät kompromissit vielä aikaan. Sitten haluaisin kääntyä komission puoleen. Euroopan komissiosta Jürgen Tiet. Thank you, Madam Chair. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti, koska käsittelemme tätä toisen kerran. Pidämme Ravavernion mietintö erittäin tervetulleena. Erityisesti liittyen Euroopan ammattikorttiin. Tämä on valikunnan idea. Komissio Barnier on ottanut tämän esille ja meistä on oikein hyödyllistä, että politiikka on johdonmukaista. Meillä on tärkeintä, että loppujen lopuksi me yksinkertaistamme asioita. Jos meillä tekstiiniä paljon – monimutkaisuutta ja ongelmia sinne sun tänne. Se vetää maton alta pohjimmaisen tunnistamismenettelyn yksinkertaistamistavoitteen alta. Tämä autorisointi on yksinkertaistamiskeino. Ensinnäkin tämä implisiittinen luvan antaminen ei merkitse sitä, että sen jälkeen tohtori voi aloittaa työskentelyyn. Siinä ammattitutkinto tunnistetaan. Sen jälkeen kielitaito täytyy hyväksyä, lääkärin täytyy rekisteröityä. Yhteen ongelmaan me kuitenkin halusimme tarttua. Ammattipätevät ovat iso asiakas järjestelmässä. 40 prosenttia tapauksessa solvitissa liittyy siihen, että pä, pä, viranomaiset eivät reagoi. Insinööreillä tilanne on sama. Emme saa neljässä kuukaudessa vastausta. Se kestää kuusi kuukautta vuoden, jopa enemmän. Ihan vastauksen saaminen. Me tarvitsemme mekanismin, joka saa jäsenvaltiot edistämään asioita. Ymmärtäkää, että tämä ei ole helppoa. Kummallakin puolella on argumenttiinsa. Mielellämme selkeytämme tätä periaatetta välttääksemme oikeusepävarmuutta ja välttääksemme tilannetta, joka mainitsit. Lääkäri ajattelee, se, en mitenkään ajattele, että lääkäri voi siellä ottaa työskentely pätevyyden tunnistamisen jälkeen automaattisesti. On asioita, jotka otettiin viimeksi esille, joten yritän puhua lyhyesti. Tämä väliaikainen liikkuvuus, tarkistukset 35, 7, 40 ja Ravalle Gripin kysymykset viime kokouksessa. Tämä väliaikaisen liikkuvuuden säännöt ovat varsin uudet Tämä on ainoa innovaatio 2005 direktiivissä. Jos parlamentti haluaa muuttaa tätä, tämä muuttuisi ihan parissa vuodessa. Meidän täytyy olla varovaisempi. Meillä on ollut ongelmia. Ehdon äh, opettajan ongelma. mainittiin. Tanskalainen hiihtolyopettaja, joka haluaa toimia Italiassa – ei enää voisi tehdä sitä palveluiden tarjoamisen vapausperiaatteen alla. Olemme ymmärtäneet tämä. Tämä pätee myös täyspäiväisyyteen ja osa-aikaisuuteen. Osa-aikaisuus on relevantti. Ajatelkaa, kuinka monet ihmiset työskentelevät Brysselistä, Brysselin parista tai Kölnistä osa-aikapohjalta. Pitäisikö heidät sulkea pois? Vakuutus on yksi kysymys. Direktiivissä on myöskin vaatimuksia, jotka liittyvät vakuutuksiin. Tämän suhteen haluamme kommentoida tarkistuksia, kun ne tulevat. Sitten osittain pätevyys vailla. Tämä ei ole jotain, jota komissio on keksinyt. Meillä on tuomioistuimen ennakkopäätöksiä. Juttuja tulee yhä lisää. Terveysalalta niitä alkaa tulla. Kysymys on, mitkä ammatit on, ovat kiinnostuneita tästä vuoden vuoksi. Insinöörit ovat erittäin kiinnostuneita tästä. Ja on jonkun verran epäilyvyyttä. Tämä pitäisi olla poikkeus, ei sääntö. Jos teksti on epäselvässä tämän suhteen, selkeyttävät tarkistukset olisivat tervetulleita. Miksi, miksi insinöörille voi sanoa että ne pätevyys käy arkkitehdeille ei? Tämä on vähän yllättävää. Ehkä tarvitaan toinen ratkaisu, ehkä tarvitaan selkeytystä. Mutta tarvitaan oikeassa varmuutta, koska juttuja tulee koko ajan tuomioistuimen eteen ja direktiivi tarjoaa selkeyttä. Tervetullutta on myös se, että Ravernew kannattaa jotain ää, näille palkkatuille harjoittelujaksoille. Tiedämme, että tämä uusi konsepti Tarvitsemme lisää taustatietoa. Fokusamme nuorille ihmisille, jotka kohtaavat työttömyyttä Euroopassa. Minne he menevät? Heidän täytyy saada viestiä, jos me löydämme kompromissi, joka heitä auttaa. Haluamme tehdä jotain hyvää nuorille, jotka ovat liikkuvia. Sitten tämä yksi kontaktipiste ja nämä avustuskeskukset. Tämä kontaktipiste on tällainen elektroninen portaali, sinne lähettää sähköpostin sen saa takaisin. Näin palveludirektiivi sanoo, nämä tukikeskukset ovat sellaisia, että jäsenvaltiossa on, ja tässä on tämmöinen inhimillinen kasvatjärjestelmä. Jos on, sulla on ammattipätevyys, haluat puhua jonkun kanssa, rakenteet ovat olemassa. Uusia emme ehdota. Sitten nämä eri ammatit. Notaarit, Olkaamme pragmaattisia. Haluamme löytää ratkaisun. Mutta olemme kahden tuolin välissä. Jotkut ajattelevat, että tämä on ammatin loppu. Vasta meillä on tuomioistuimen ennakkopäätökset. Meidän täytyy löytää järkevä keskitie. Täällä on järjestetty kiinnostavia ideoita, joita täytyy tutkia, mutta meidän täytyy löytää hyvä kompromissi, jonka ammatti myös hyväksyy. Automaattinen hyväksyminen ja tarkistus 75. Tämä on vakava kysymys meille. Tämä on yhtenäismarkkinasäädöks ykkösen alla. Me halusimme lisätä liikkuvuutta. Automaattinen sen tunnustaminen todella helpottaa liikkuvuutta. Jos me monimutkaistamme sitä, oliko se jotain, jota me single marketattiin keskusteluiden ja hyväksymisen aikana halusimme. Että pidämme jota miettimään tätä uudestaan. Tämä on helppoa. Ammat, automaattinen hyväksyminen on jotain, jonka vuoksi olemme vuosikymmeniä taistelleet. Ja lopuksi, mutta ei mitenkään joka vähimpänä sairaanhoitajat, mutta myös kätilöt. Sairaanhoitajista on moni puhunut. Tämä liittyy myös kätilöihin. Pari kommenttia. 12 vuotta on 12 kouluvuotta. Ja olisimme ottaneet leikkikoulun mukaan. Meillä olisi ollut 15-16-vuotiaita sairaanhoitajia. Kukaan ei halua 16-17-vuotiaita sairaanhoitajia, jotka työskentelevät täysin vastuullisena sairaalassa. Tiedämme, että tämä on vakava ongelma. Olemme valmiita kuulemaan kompromisseja. Ammattipätevyyden määrittely on yksi kiinnostava vaihtoehto. Loppujen lopuksi meidän täytyy löytää kompromissi. Ja Puolan ja Romanian sairaanhoitajat. Musa otti esille sen. Nämä eivät ole osana komission ehdotusta. Ehdotuksessa ehdotamme arviota. Ei meillä ole tiukempaa linjaa tästä, mutta kaksi näkökohtaa. Pollasten sairaanhoitajan suhteen tämä on keskustelu, joka on jäsenvaltioiden puolen kesken jatkunut pitkään. Tässä on paljon asiantuntemusta, paljon kes- teknisiä keskusteluja on käyty. Puola liittyy 2004, jos jotain poistettaisiin, se astuisi voimaan 2015-2016. Siinä ollaan aika pitkällä. Romania. Kuuntelemme argumentteja tarkkaan. Puolen suhteen tämä on kuitenkin erittäin uutta. Romania liittyy myös myöhemmin kuin Puola. Asiaa täytyy tarkastella. Täytyy katsoa, mitä jäsenvaltiot suhtautuvat, koska tässä helpotetaan automaattista hyväksymistä, jäsenvaltiolta poistetaan äh, kontrollivaltaa, joka heillä nyt on. Sitten lopuksi apteekkarit. Halusimme Rava Vernion ehdotusta, josko on tuolla tarve laajentaa tätä apteekkarin määritelmää. Sitten tässä on ollut kysymys. Miksi komissio ehdottaa artiklan 21 pykälä 4 poistamista, joka liittyy uusien apteekkien avaamiseen? Tiedämme, että kaksi jäsenmaata, jotka ovat voima, jolla on voimakkaita mielipiteitä. Parlamentin vetomus valiokunnassa kysyttiin, miksi raskalainen ei voinut avata ää, apteekkia yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhdessä kuningaskunta muutti kantaansa ja se on nyt mahdollista. Apteekkimarkkinat ovat vaikeat. Toivottavasti meitä tästäkin, tähänkin voi löytää hyviä ratkaisuja. Kiitos, että kuuntelitte meitä yhteenvetona. Valiokunta on menossa suuntaan, jota voimme todella tukea teitä niin pitkälle kuin haluatte. Thank you. Uh, and then I would like to... Kiitoksia. Sitten haluaisin vielä antaa puheenvuoron esittelijälle. Bernadette, ole hyvä. Merci, madame. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua hyvin lyhyesti. Kello käy. Ja täällä on vielä toinenkin asia ja sen jälkeen koordinaattorit. Olen pannut merkille kaikki nämä pohdinnat tänään ja viimekin kerralla yhteenvetonaan havaitsen tästä tällaisen linjan, että se, mikä yhtään yllätä teitä, minusta ammattikortti on edelleen merkittävä väline, jolla voidaan helpottaa ammattilaisten tunnustamista silloin, kun he liikkuvat maasta toiseen. Ja liikkuvuudesta on nyt tullut tarve ja melkein pakko nuorille, jo, kun he pyrkivät saamaan työpaikkoja. Ja tämä on siis sekä kansalaisuuteen että työpaikkoihin liittyvä väline ja kaikki varmaankin voimme sitä puolustaa. Aion tukea komissiota, kun se puhuu automaattisesta tunnustamisesta. On totta, että siihen liittyy paljon ongelmia ammattilaisille ja jäsenvaltioille, mutta meidän on kuitenkin pidettävä tämäkin reitti mielessä, koska liikkuvuus ei ole nyt niin tärkeä, mutta siitä tulee sen yhä tärkeämpi tulevina kuukausina ja vuosina. Sen merkitys tulee kasvamaan. Ja siksi meidän on pidettävä tämä kehityslinja mielessämme koko ajan niin, että voimme helpottaa myönteistä liikkuvuutta sekä ammattilaisia varten että kaiken kaikkiaan kansalaisia varten. Nämä ovat kaikki se tärkeä linja, yksi poliittinen linja ja väline. Ja sitten tietenkin tämä arkaluontoinen asia, tämä osittainen pätevyys ja kahden, kahdenlainen duaalikoulutus ja akateeminen koulutus. Keskusteluja vielä jatketaan. Nyt, mm, jo mikäli aikaa tarvitaan lisää keskustelua, niin otamme lisää aikaa, koska nämä ovat todella tämän direktiivin avainkysymyksiä. Eikä meidän tar- tule toimia tässä kiirehtien niin, että täällä on vielä kysymysmerkkejä eh, vielä ennen viimeistä äänestystä, vaan meidän pitää saada aikaan selkeä linja, avoin ratkaisu kaikille kansalaisille Euroopassa ja tietenkin myös vastuuviranomaisille, olkoon sitten ammattitilliseltä puolelta, poliittiselta tai hallinnoista puolelta. Tämä on vaikea ongelma, mutta meillä ei ole oikeus erehtyä tässä, koska tämä on liian tärkeä asia. Tämä on yksi sisämarkkinoiden pilari, mutta siihen liittyy myös kansalaisten turvallisuus ja luottamus. Euroopan hankkeeseen. Kiitoksia tästä työstä, jota teemme todella yhdessä eri poliittisten ryhmien välillä ja toimielinten välillä. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, can't avoid of giving the comment that... Kiitoksia. On pakko vielä kommentoida, että kyllä tämä olisi paljon helpompaa, jos meillä olisi valtuudet koulutukseen ja koulutuksen vähimmäistasoihin, mutta tämä on sitten jo toinen tarina. Item number, um, then, then. Tähän päätämme kohdan 10 käsittelyä. Mennään kohtaan 11. Ei vaan hetkinen, kohta 10 vielä. Tarkistusten jättämisen määräaika 15. päivä tätä kuuta. Ja tarkistukset käsitellään 6. marraskuuta ja kompromissit sitten 27. marraskuuta. Tähän päättyy kohta 10 ja mennään eteenpäin. 11 opinion on development. Kohta 11. Euroopan laajuinen liikenneverkkoisen kehittäminen. Haluaisin antaa puheen vuoron esitteli jälleen Sergio Coferati. Pyytäisin teitä, jotka olette poistumassa, poist, pyytäisin teitä poistumaan hiljaa niin, että voimme kuunnella ja kuulla esittelijän huomiot. Kiitoksia. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja kollegoita, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun suoremmin. En sano tätä vain muodon vuoksi, vaan sanon sen, koska mielestäni oli todella mukava huomata, että kollegat ovat olleet käytettävissä ja on voitu käsitellä näitä hyvin ristiriitaisiakin asioita ja keskusteluiden kautta olemme löytäneet vankkoja kompromisseja, jotka mielestäni vastaavat niitä vaatimuksia, joita tähän liittyy. Ne ovat joskus alun perin olleet aika kaukanakin toisistaan nämä kannat. Kuten jo sanoin aikaisemmassa keskustelussa, koskin joitakin aiheita, kuten pääsy ja turvallisuus, estettömyys, maantiet, meritiet, rahoitukset, lentokentät. Olemme jo hahmotelleet joitakin ratkaisuja. Jotkut ratkaisut olivat vielä jääneet auki. Ja viimeisessä keskustelussa käsit käsittelimmekin neljää kysymystä. joihin sitten löysimme yhteneviä linjoja. Nyt meillä on edessämme minun käsittääkseni ratkaisu, josta voidaan olla pitkälti yhtä mieltä. Nyt kuitenkin kun ajattelen kollegoja, jotka eivät ole suoraan tähän viimeiseen keskusteluvaiheeseen osallistuneet, niin haluaisin hyvin lyhyesti hahmotella teille tätä kompromissiasiaa, mistä on kysymys määräajoista. Tämä oli yksi ristiriitaista kysymyksistä. Olemme päättyneet siihen, että pidetään kiinni komission ehdotuksesta niin, että olisi mahdollisuus tarkistaa tilanne sitten, kun asetusta tarkastellaan uudelleen. Se, siitähän on säädetty artiklassa 57. Näin jätetään auki se, että mahdollisesti jäsenvaltio tai tuleva jäsenvaltio voisi vielä olla samassa tilanteessa muiden kanssa. Sitten nämä käytävien koordinoinnista. Näihin on tullut paljon tarkistuksia kollega Ivanovalta. Ja niiden kautta olemme saaneet aikaan hypoteesin, jonka mukaan jäsenvaltiot koordinaattorin kanssa yhdessä ja tehtiin, tehden yhte, yhteistyötä käyttävän foorumin kanssa voisivat vastata käytävän kehittämisestä. Tämäkin on ratkaisu, jota jonka mukaan pidetään tasapainossa kannat, jotka alun perin olivat varsin kaukana toisistaan. Johdatonson kappaleissa on käsitelty yhtä asiaa, joka ei ole meidän lausuntomme aihe, mutta pidimme tärkeänä kuitenkin korostaa sitä johdantokappaleessa, että se koskee eurooppalaista matkustajaliikenteen foorumia. Pääsimme sopimaan tutkimukseen myös sisävesireiteistä. Tässä tapauksessa kyseessä on kompromissi johdontosan kappaleeseen, jonka kautta maa tai infrastruktuuri, mikäli tekniset tilanteet paranevat, niin silloin komissio voisi harkita uudelleen sen mukaan ottamista. Ja tässä viittaan ihan yhteisen yleisen ratkaisuun, joka koskee koko TNT-suunnitelman määräaikoja. Näistä syistä uskon, että meillä on tässä hyvä tasapaino ja voidaan vastata siihen pyrkimykseen, jos joka oli tavoitteena, että vastataan kaikkiin niihin näkökohtiin, jotka liittyvät verkoston yhdenmukaisuuteen ja siihen, että olisi myönteinen suhde käyttäjiin, tai niistä, joilla on suurempia ongelmia, ja toisaalta ympäristöön, koska puhumme infrastruktuuritoimista, joita ei mistään tyhjästä tehdä eikä, eikä vaan ne, ne liittyvät jo olemassa olevaan todellisuuteen, rakenteisiin, jotka ovat olleet jo kauan olemassa, joihin liittyvät yhteisöt, joilla on omat tottumuksensa ja usein näihin liittyvät jopa identiteettikysymyksetkin, joten on hyvin tärkeää, että nämä yhteisöt saavat tietoja TNT-hankkeesta etukäteen niin, että voidaan mahdollisesti tehdä sopeutuksia ja kiinnittää suurta huomiota ympäristövaikutuksiin ja kunnioittaa yksilön oikeuksia ja yhteisöjen oikeuksia ja samanaikaisesti voidaan tehdä mahdollisesti korjauksia ja sopeutuksia alkuperäiseen suunnitelmaan. Voimme toki ennakoida monia asioita, mutta emme aivan kaikkea, joten tämän tyyppisissä olosuhteissa tämä on menettely, jonka, joka meitä tässä auttaisi. Olen oikein tyytyväinen työmme lopputuloksiin varjoesittelijöiden on tietenkin nyt annettava vielä lisää kommentteja ja samoin niiden, niiden jäsenten, jotka ovat tehneet tarkistuksia. And then the floor is to... Kiitoksia Sergio, sitten Ivanova. Oh, it is Anders. Thank you so much. Because Anders. He's not Miss Ivanova and I'm not. Kiitos. Hän ei ole Ivanova enkä minäkään, mutta hänen puolestaan puhun, koska valitettavasti hän ei ole paikalla tunnette minut ja minun täytyy puhua aika paljon tänään. Mutta se on, on ennen kaikkea mie- mielelläni kiitän konferaatio tästä erinomaisesta työstä tämän asian parissa sekä Ilianan nimissä myöskin heille, jotka asetuksen parantamiseen otetut vanhuksensa tarkistusten kautta oli hedelmällinen ja rakentava yhteistyö esittelijän kanssa ja päästiin sopimukseen tietystä määrästä kompromisseja, joissa otetaan huomioon EPPn kanta myös. Se on tietysti tärkeää minulle. Ylipäänsä ei ole merkittäviä kiistanalaisia kohtia kompromissitarkistuksissa, vain yksi, josta haluaisin aloittaa. Se on kompromissitarkistus, jossa viitataan kompromissitarkistus 10, jossa sanotaan siteraan. Osoittaa selkeä eurooppalaista lisäarvoa sosiaalisesta, ekologisesta ja ympäristöystävällisestä näkökulmasta. En tiedä, haluaako vihreät tämän niin kovasti mukaan, mutta mielestäni tämä on vähän hölynpölyävä ja Ruva inävä ihan oikein neuvoo meitä äänestämään sitä vastaan. Sen lisäksi on saatu aikaan joustavuutta määräajoille komissio kun se arvioi käytävän 2023 sitä arvioi, niin se voi harkita uudelleen näitä määräaikoja se on hyvin tasapainoinen lähestymistapa ja pyrittiin, siis voitiin myös saada tämä kiinnikuramisprosessi uusille jäsenvaltioille. Se oli tietysti Iljanalle Bulgariasta tärkeä, myös Rova Hanslikille puolesta. Pidämme hyvänä sitä, että on saatu sopu ehdotukseen ottaa mukaan teksti niiden to- tokien toimien tukeminen, kuten eurooppalainen liikenne platform, jotta voidaan saada palvelujen paranneminen aikaan matkustajille, jotta saadaan standardisoidut lippupalvelut ja muuta tällaista. Haluaisin kiittää jälleen herra Koferaattia erinomaisesta yhteistyöstä ja odotan kovin olla muiden varjoesittelyiden mielipidettä. Kiitoksia Anders olisin voinut vannoa, että olet Iva, Ivanova. Muistutatte toisiaan hämmästyttävästi. Sitten Aldessa Ulle Schmidt. Thank you, Madam Chair. And, and, um... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin osoittaa arvostu, arvoitu, arvostukseni Sergio työlle. Olemme työskennelleet hyvin yhdessä. No muutama kommentti. Että jäsenvaltioiden täytyy asettaa takarajoja, niin kuin komissio ehdottaa. Minä olen joustavuuden kannattaja, mutta en tiedä, onko se näinä päivinä oikea vastaus. Se viivyttää sitä prosessia. Joten ole vähän kahden vaiheella. Tärkeää myös muistaa, että nämä verkot eivät ole mikään velvollisuus jäsenmaille, vaan ne ovat mahdollisuuksia. Siinä meillä oli vähän erimielisyyksiä, mutta voin hyväksyä ratkaisun. Koska selkeä, selkeän eurooppalaisen lisäarvon täytyy olla verkoston täytäntöönpannon merkitys. Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että miettii keskittyy harvaan asuttuihin alueisiin, asuttuihin alueisiin, saariin tai vuoristoihin, mutta verkoston tarkoitus on yhdistää näitä eurooppalaisia liikennenapoja ja vähentää pullonkauloja. Näin minä sen ymmärsin. Sama pätee verkostojen laajuuteen. Tämä sellaisen infrastruktuurin käsittely, joka on integroitunut tähän verkostoon, niin on tullut aika myöhään mukaan. Kuten sanoin, että on hyvää työtä, mutta tarkistukset 16 ja 17 aiheuttavat minulle ongelmia. Ehkä minulla ei ole niin aktiivisia kollegoja kuin herra Schwabilla. Jotta verkostot toimisivat niin hyödykkeille kuin matkustajille. Olen samaa mieltä, että on tärkeää tätä standardoituja matkustamistapoja kautta Euroopan ja kannatan tätä ideaa. Lopetan siihen, että on vähän pieniä epäilyksiä ja Joskus valiokuntien menettely on sellainen, että me mm, lisäämme asioita komission ehdotuksiin. Joskus ei pitäisi ehkä lisätä, joskus ehkä pitäisi vähän karsia. Thank you and... Kiitoksia. Sitten vihreistä Heidi Ryylä. Möchte mich auch für die gute Zusammenarbeit. Haluaisin myöskin hyvästä yhteistyöstä kiittää minun kantani aina kun puhe on kyse lausunnosta, tämähän on lausunto, ei olla asiasta vastaava valiokunta, että rajoittaudutaan ydin kompetenssiimme. Joten absurdi oli vähän keskustelu tietystä vesireiteistä, koska se nyt ei välttämättä ole meidän valiokuntamme toimivallassa. Ja Ulle Schmidt on ihan oikeassa, täytyy olla lisäarvoa. Eikä pitäisi olla ensisijassa meidän asiamme syr- äh, harvaan asutut alueet, niin se on varmaan liikennevaliokunnan kompetenssi, mutta ei meidän. Mutta ennen kaikkea haluaisi kiittää esittelijää ja signalisoida hänelle, että tuemme häntä. Ja hän on todellakin miettinyt asiaa. Mikä voisi olla meidän valiokunnamme erityispanois, kun ajatellaan näitä kysymyksiä? Mielestäni on hyvä, että hän vaatii sitä, että, että on aikataulu ja että painostetaan asianmukaisesti, ja mielestäni se on oikein. En nyt tiedä, että viittaisiko Schwab tähän, kun vähän aikaa en sitä kuunnellut, mutta jos mä tarkoitatte koordinaattorikysymystä ja koordinaattoreiden roolia, niin mielestäni se on panos, jonka meidän valiokunnan voi erityisesti antaa, ja siinä tuen esittelijä täysin. Mutta jos oli muita valituksen aiheita, niin Teidän täytyy se toistaa, en valitettavasti ymmärtänyt. Thank you. And Anders, you wanted to quick. Niin Anders, halusit lyhyesti vielä kommentoida. Me to clarify this, I think it's really important for me to know as to... Yes. Sallin, että tukeeko vihreät kompromissitekstiä, että me haluamme osoittaa, siteraan, me haluamme osoittaa selvää eurooppalaista lisäarvoa sosiaalisesta, ympäristöllisestä ja ympäristöystävällisestä näkökulmasta. Missä tässä on päällekkäisyyttä? Mutta tavallaan tämä oli myös vitsi. Sitten ECR Bilan. Kiitos. Minusta näyttää siltä, että lausuntoluonnos on tasapuolinen. Iloitsen, että on otettu mukaan asioita, kuten uusien jäsenvaltioiden tilanne. Kyse on puolen kollegoiden tarkistuksista mutta myös Rova Ivanovan tarkistuksista, tai se, että hallintokustannuksia rajoitetaan, ja tietyt talousvaikutukset myös. Minun ryhmäni tukee suurinta osaa esittelijän esittämistä kompromisseista ja tarkistuksista. Ennen kaikkea tärkeää on se, että tässä lausunnossa ovat mukana se, että varmistetaan vuoropuhelu aluehallinnollisten yksikköjen kanssa ja paikallisten asukkaiden kanssa, koska ymmärrämme, että Monia tilanteita ja ongelmia voidaan tällä tavalla ratkaista. Vain kompromissi 4018 ovat sellaisia, joita, joita ryhmämme ei tue. 418, vaikka siinä olisi arvoa matkustajille, niin näemme ongelmia tämänlaisten järjestelmien toimeenpanossa, erityisesti nykyisessä jäsenvaltioiden vaikeassa taloustilanteessa. Mutta lausuntoa sellaisenaan kokonaisuudessaan tuemme ja kiitämme hyvästä tehdystä työstä. Thank you. I don't see any Kiitoksia. En näe muita varjoesittelijöitä täällä, eikä muitakaan jäseniä ole ilmoittautunut puhumaan, joten käännyt Euroopan komission ja MOVE-pääosaston puolen. Olkaa hyvä. Dear President, uh... Puheenjohtaja, haluaisin kiittää komission puolesta esittelijä valiokuntaa ja jäseniänne erinomaista työstä. Meistä nämä kompromissitarkistukset ovat meille helppoja hyväksyä ja esittelijän erinomaisen työn hedelmä. Hertästi alveviivaisin työtä ja muotoiluun takarajoista. Jos ostelemme, että suosittaa tätä TRAN-valiokunnalle, joka tätä käsittelee. Tämä käsittelee myös tarkistusta eli liittyy sanamuotoiluun jäsenvaltioiden ja käytävä koordinaattoreiden suhteista. Olette tehneet erinomaista työtä täällä. Sitten tarkistus 10, josta täällä, juuri on keskusteltu. Voimme elää tämän tekstin kanssa, kun me teemme projektien tehokkuus, kustannustehokkuus arvioimme, totta kai kustannushyötyarvioinnissa otamme ympäristön ja muut sosiaaliset tekijät huomioon. Se ei haittaa meitä. Ei se ole välttämätöntä, se voidaan jättää pois. Mutta todella kiitän herra konferaatio työstä ja yhteistyötä valiokunnan jäsenten kanssa ja välitämme jotkut tarkistuksista suoraan Traniin. Uh, and thank you. Kiitoksia. Kiitoksia myös herra Koferaatille ja varjoesittelijöille erittäin hyvästä työstä. Inkovaliokunnassa tämä lausunto hyväksytään huomenna 11. lokakuuta. Päätän ajan, han, anteeksi, olen taidan olla vähän esittelijä vielä. Florisius. Eh, volevo eh, dire una cosa sola. Yksi asia vain. Olen pannut nämä kommentit merkille. Tiesinkin jo näistä etukäteen pitkälti. Periaatteessa olen yhtä mieltä huomiosta, jonka Olle Schmidt teki koskien tätä suuntausta että aina vain paisuttelemme tekstejä sen sijaan, että pyrkisimme karsimaan ja tiivistämään. Tämä on seikka, jota, johon olisi puututtava. Sitten tästä sisällöstä kollega Schwab kommentoi tarkistusta 10. Ruulelen vastannut, se oli, se oli Gwen tarkistus yksi. Siihen ei vastattu. Ei ollut kyse sen vastustamisesta sinänsä. Voin luvata, että en yritä vakuuttaa ketään, mutta minä olen yhtä mieltä kuin komissio. Tämä, mitä lisäsimme tähän kohtaan, liittyy jo tehtyyn työhön. Se selvittää, tekee selvemmäksi tämän lisäarvon, johon viittaamme. En usko, että se varsinaisesti muuttaa sitä ajatusta, jolle tämä sosiaalinen ja taloudellinen eurooppalainen järjestö, järjestelmä perustuu. Muutimme hieman tätä tarkistusta, joka oli tässä tarkoituksessa tehty niin, että saataisiin tilanne selveämmäksi eikä ollenkaan muutettaisi komission ehdotusta, vaan vahvistamme sen. Ei, ei ole siis mitään pyrkimystä edes tahattomasti muuttaa tekstiä, vaan tarkoitus oli vain selventää sitä. Siinä kaikki, kiitoksia. Thank you, uh, Mr. Kofferati. Kiitoksia, herra Kofferati. Nyt päätämme kohdan 11 käsittelyyn ja se olikin esityslistamme viimeinen kohta, joten päätämme kokouksen tähän. Ja voisin ilmoittaa, että seuraava kokous on huomis aamuna kello yhdeksältä. Nyt menemme koordinaattoreiden kokoukseen. Käännyn Malcolm Harbourin puolen. Hän voi johtaa tämän kokouksen. Kiitoksia. Excellent chairmanship. No, I se pitää